die präsidentin! sehr verehrte damen und herren! die sitzung äh, kokous jatkuu. Pöytäkirja eilisestä kokouksesta ja hyväksytyt tekstit ovat saatavilla. Onko tähän huomautettavaa? En näe. Eli pöytäkirja on hyväksytty puhemies on saanut neuvoston ensimmäisen